Useissa ehdotuksissa monet kollegat ovat vaatineet Euroopan parlamentille merkittävämpää roolia koko menettelyn aikana. Makovei, Ladford ja Kirkhope ovat tehneet ehdotuksia tähän niiden tarkoituksena on ottaa kaksi uutta arviointiperustetta mukaan arvioinnin loppuun. Ja arviointia varten tuomioistuimien riippumattomuus ja nopeus ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Jotta mitään epäselvyyksiä ei olisi, niin haluan sanoa, että minulla ei ole mitään ongelmaa näiden huolten kanssa – nyt olisi vain tiedettävä, voimmeko ottaa Schengenin säännöstöön tämän aloitteen myötä uusia kriteerejä. Minun käsissäni olevan oikeudellisen lausunnon mukaan se ei olisi mahdollista, joten olisi löydettävä toinen tapa, toinen mahdollisuus, jota kautta laajentaa Schengenin kriteerejä. korkeintaan jotkut näistä huolenaiheista voitaisiin ottaa mukaan sillä tiukalla ehdolla, että, että ne, niillä, niillä vaikutusta ei olemassa oleviin kriteereihin. Tämän arviointimekanismin osalta emme voi muuttaa Schengenin säännöstöä, joten ehdotan sellaista kompromissia, jossa otetaan huomioon Makoveen, Ludfordin ja Kökopin huolet – mutta ähm, saman aikaan äh, kunnioitetaan oikeudellisia puitteita, joiden sisällä työskentelemme. Tulevaisuudessa, kun keskustelemme aloitteista, jolla muutetaan Schengenin säännöstöä, voitaisiin sitten keskustella kollegoiden kanssa näistä mahdollisuuksista laajentaa Schengeninä kriteerejä. Sitten Makoveilta on tullut ehdotuksia, jotka käsittelevät Europolia. Minun mielestäni riskin osalta nämä ehdotukset voitaisiin hyväksyä. Toisin sanoen sanamuotoa voitaisiin muuttaa. Tarkoituksena on vastata siihen, mitä Schengenissä jo on olemassa, eli huumekaupan torjunta, asekaupan torjunta ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Kollega Ladford on nyt poissa ja hänen poissa ollessaan sanoi tämän Rova Weberille. Täällä on paljon muutoksia, jotka olen jo ottanut huomioon. Muun muassa tämä Irlannin ja Iso-Britannian kanta, nämähän pyysivät osittaista osallistumista tähän Schengen-aloitteeseen, joten toivon, että pääsemme tässä kompromissiin. Marineskun, Enchiun ja Delcevan, Papa Nikolaun, Kingan ja Gönsin ehdotuksia Äh, ei ole otettu huomioon Guen osalta. Haluaisin käydä keskustelua tarkistusten tekijöiden kanssa, jotta ymmärtäisin paremmin näiden tarkistusten pyrkimykset ja voisin katsoa, mitä voidaan hyväksyä. Minulla on tiettyjä epäilyjä, mitä tulee Lambrediniksen ehdotukseen. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin teidän kauttanne pyytää, että puheenjohtaja Lopez Aguilar – lähettäisi lausuntopyynnön parlamentin oikeudelliseen yksikköön niin, että meidän oikeudellinen yksikkö, me voisi ottaa kantaa oikeusperustan valintaan, koska tällä hetkellä kaksi oikeudellista yksikköä, nimittäin komission yksikkö ja meidän me käyvät tässä taistelua komissiossa, ollaan sitä mieltä, että, että valittu oikeusperusta on hyvä. Ja tämän puoleen. Minäkin olen taipumassa. Sitten on tämä toinen kanta, jossa jo puhuin josta jo puhuin aikaisemmassa kokouksessa, nimittäin tietyt jäsenvaltiot puolustavat toista oikeusperustaa. Minun mielestäni tällainen oikeusperustasta käytävä kamppailu edellyttää myös Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön kantaa. Tarkoitus olisi tietää, olisiko komission ehdottama oikeusperusta oikeampi kuin neuvoston vai toisinpäin. Tässä nämä ensimmäiset huomioni. Thank you, Carlos. Kiitoksia, Carlos. Aina enemmän ja enemmän asioita, jotka tarvitsevat selvennystä oikeudelliselta yksiköltä. Anna nyt edustaja Hussarille puheenvuoron puheenjohtajuuden edustaja ja sitten komissio. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Szeretném kiemelni, hogy nagy jelentőségű... Sorry, Mrs. President, I have no translation in Portuguese. Tässä nyt tulkauksessa oli pieni ongelma. Onko meillä unkarista tulkkaus saatavilla?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 parlamentille neuvoston terveisinä seuraavaa. Tämä on todella hyvin tärkeä lainsäädäntöasiakirja Schengenin säännöstön tehostaminen on tässä kyseessä ja puheenjohtajavaltio Unkari teki tästä yhden prioriteeteistaan ja herra Koelion kanssa olemme aivan samaa mieltä hänen todetessaan tehokkaampien sanktioiden olevan tarpeellisia. Sanktioiden, jotka kohdistuvat niihin, jotka Schengenin säännöstöä eivät kunnioita. Näin komissiolla tulee olla voimakkaampi, merkittävämpi rooli. Tätä neuvostossa kukaan ei kiistä. Me haluamme paremmat menettelytavat, jotta nämä puutteet saadaan ratkaistua. Haluamme tasapainoisemman työn jaon jäsenvaltioiden ja komission välillä. Haluaisin äh, vakuuttaa jäsenille, että vaikka oikeusperustan valinnalla on vaikutusta valitsemamme menettelytapaan, neuvosto pyrkii saamaan parlamentin mukaan tähän työhön, olipa valittu oikeusperusta sitten mikä tahansa. Neuvostossa enemmistö jäsenvaltioista ja tämä saa myös tukea oikeudellisen yksikön lausunnosta, niin enemmistö jäsenvaltioista, mitä Schengenin säännösten tulee katsoa, että ää, oikeusperusta kysymys oli epäselvä. ja Unkarin puheenjohtajavaltiona katsoo, että ei ole tarvetta keskustella, jatkaa keskustelua tästä ehdotuksesta ja sen yksityiskohdista, koska lopputulos on erittäin riippuvainen poliittisesta keskustelusta neuvostossa, koska keskusteluja Schengenin säännösten tulevaisuudesta juuri nyt käydään. Eli vasta poliittisten päätösten ja poliittisen keskustelun jälkeen voidaan tehdä päätöksiä jatkotoimista. On totta, että arviointijärjestelmää tulee vahvistaa, arviointimekanismia tulee vahvistaa ja tulevat toimet todella riippuvat strategisista päätöksistä, joista pian päätämme. Kiitos. Uh, Kiitoksia rohussa komission puolesta. Monika Mosham, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon. On paljon mielenkiintoisia ajatuksia näissä esitetyissä tarkistuksissa ja haluaisin yleisesti kommentoida niitä eri kategorioittain. Tietysti tässä on teknisiä asioita, jotka liittyvät komitologiaan, ne ovat varmasti aivan selviä, mutta sitten on tarkistuksia, jotka pyrkivät saamaan aikaan asiantuntijatiimien parempaa toimintaa ja ehkäpä jäsenmaat menevät tähänkin suuntaan. Mitä tulee osallistumiseen, toisten Euroopan unionin elinten osallistumiseen, tässä mainittiin jo Europol. Varmastikin yhteistyölle on tar- tarvetta Europolille, kuten tässä on mainittu, mutta mandaattia pitäisi aina tarkistella, mikä on toimivalta, mitä toimivaltaa eri elimillä on. Ja meidän pitäisi arvioida sitten näitä asioita, mutta voimme katsoa niitä yksityiskohtaisemmin. Voimme tässä eri tahojen yhteistyöhön luottaa. Tässä on monia tarkistuksia, jotka koskettavat Euroopan parlamentin roolia ja tietysti näitä tässä, että komissio on pyrkinyt olemaan läpinäkyvä ja informoimaan parlamenttia. erät tarkistukset mielestäni menevät aika pitkälle eh, Schengenin arvinointimekanismin suhteen. Ette varmastikaan halua saada kaikkia vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin, jotka koskettavat toimintasuunnitelman toimeenpanoa. Eli tämä toisi teidän instituutiollenne ehkä hiukan, hiukan liian suuren roolin. Te ette varmastikaan halua päivittäin olla näin suuresti sitoutuneita tähän työhön. On paljon kysymyksiä, jotka liittyvät poliittisiin ohjenuoriin, joita on saatu. Yksi koskee sanktiojärjestelmän järjestämistä ja komissio on tässä tehnyt julkilausuman 4. toukokuuta. Olisi mahdollisuus tarkkailla hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa näitä sanktioita ja tätä asiaa tullaan käsittelemään neuvostossa, kun olemme saaneet ohjenuorat. Sitten Herra Koel, te mainitsitte, että kaksinkertaisia standardeja ei pitäisi olla. Me olemme tarkastelleet mahdollisuutta käyttää myöskin lainsäädäntöä osana tätä toimivaltaa ennen kuin rajatarkastukset on poistettu, mutta nämä ovat sellaisia kysymyksiä, että niitä pitäisi tulevan laajentumisen yhteydessä käsitellä vielä tarkemmin. Mitä tulee sitten herra Kuolan kommentteihin. Meidän pitäisi olla varovaisia, kun Schengenin saavutuksia arvioidaan. Kun teemme tätä Schengenin arviointia, meidän pitää olla hyvin varovaisia, mitä kriteerejä on, mitä vertailukohtia on olemassa, eli tässäkin odottaisin lisää keskustelua. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähempänä, yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin mukaan ottaminen. Olen selittänyt jo aikaisemmissa keskusteluissa ja kokouksissa, että tämä poissulkeminen oli oikeusperustaan liittyvä päätös, mutta ymmärrän ne kommentit, jotka menevät siihen suuntaan, että Irlannin ja yhdistyneen kuningaskunnan ei pitäisi tässä paeta vastuusta, jos näin voidaan sanoa. Eli meidän pitäisi tarkastella, kuinka tätä kehitystä voitaisiin sitten tarkkailla. Kiitoksia hyvin paljon. Debate. Kiitos nyt. Voimme aloittaa keskustelun. Minulla on viisi puheenvuoropyyntöä. Anju, Denoka, Weber, Nelcheva ja McAvey. Olkaa hyvä lisään teidät vielä listalle. Ja herra Enchu, olkaa hyvä. nu Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, kuinka ammattitaitoinen esittelijämme Koelio on ollut analysoidessaan tätä tiedonantoa ja laatiessa mietintää. Uskonpa, että suuri osa näistä tarkistuksista, joita on jätetty, mm, myönteisesti kehittävät tätä arviointimekanismia. Haluaisin nyt viitata joihinkin tärkeisiin seikkoihin. Ensinnäkin avoimuus, jota tämä huomioon on kielteiset menneisyyden kokemukset. Olen sitä mieltä, että avoimuus ja Euroopan parlamentin osallistuminen kaikkiin arvioinnin vaiheisiin on todellinen prioriteetti. Juuri näiden eh, tarkistusten kautta on tehty edistystä, mutta nyt pitää vielä jää nähtäväksi jo, eh, sopiiko neuvostolle tämä avoimuus ja parlamentin osallistuminen. Mitä sitten tulee eurooppalaisten virastojen ja parlamentin osallistumiseen eh, järjestettyihin käynteihin. Uskon, että meidän olisi tuettava tätä. Ensinnäkin Europolin, Frontexin ja muiden virastojen osallistumista olisi tuettava. ottaen huomioon ne kokemukset, joita minulla, Karlosin ja muiden valiokuntamme kollegoilla on ollut käynneistä Bulgariaan ja Romaniaan. Uskon, että olisi hyödyllistä ottaa mukaan parlamenttiin kollegat näille käynneille. Mitä sitten tulee riskianalyyseihin? Niistä niihin, tehdyt, niihin on tehty tarkistuksia ja uskoisin, että paras vaihtoehto olisi se, että tämä ainoa, ainoa riskianalyysin tekisi Frontex, mutta otettaisiin huomioon myös äh, muiden virastojen tekemät suositukset äh, perusoikeusviraston, tietosuojaviraston ja muiden suositukset. Äh, se, että olisi erilaisia riskianalyysejä eri virastoista, ei olisi hyvä ja aiheuttaisi sekaannusta. Täällä on myös toinen ongelma, josta haluaisin puhua. Tänne on tuotu esiin uusia arviointikriteerejä ja tukitoimia. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioiden välinen keskinäinen luottamus on keskeinen periaate Euroopan unionissa, erityisesti Schengenin alueella – mutta uskon, että saattaa aiheutua sekaannusta, jos otamme käyttöön nämä, näitä uusia liitännäistoimia arviointikriteereihin. Erityisesti siksi, että jo nyt on olemassa erityisiä arviointisääntöjä on korruptiota, järjestäytynyttä rikollisuutta ja muuta vastaan varten ne on jo olemassa unionin oikeudessa. Meidän olisi otettava tämä huomioon. Voimme ottaa lisäkriteerejä mukaan, mutta olen sitä mieltä, että tämä tapa, jolla niitä on ehdotettu, ei ole paras mahdollinen. Ja jos nämä toimet otetaan mukaan, niin ne olisi mielestäni ainakin muoteltava paremmin selkeiden, avointen, objektiivisten kriteereiden perusteella. Täällä on yksi tarkistus, Carlosin tarkistus, jossa hyvin selvästi viitataan Romaniaan ja Bulgariaan. Tämä jälleen ottaa tällaisen kahden mittapun järjestelmän käyttöön, jota haluaisin kompromissin niin, että poistettaisiin nämä viittaukset. Minusta ne eivät kuulu tähän tekstiin. Sitten sanktiomekanismeista. Olemme kaikki yhtä mieltä varmaankin siitä, että tärkein prioriteetti olisi siis se, että meillä olisi liitännäisiä toimia niitä valtiota varten, joilla on ongelmia ja puutteita. Siinä tapauksessa, että puutteet pysyvät yllä, tarvitaan progressiivisia sanktioita, jotka loppujen lopuksi johtavat siihen, että, että rajatarkastukset palautetaan. Aivan kuten esittelijä itse asiassa on ehdottanutkin. Meidän on oltava hyvin varovaisia, kun sitten kun määrittelemme enimmäissanktioiden ähm, tilannetta. Esimerkiksi on joitakin poikkeuksellisia tilanteita, joita, joista on jossakin tarkistuksessa puhuttu. Ne olisi määriteltävä paremmin. Emme voi hyväksyä poikkeuksia säännöstön soveltamiseen, koska tässä on kysymyksessä arviointimenetelmän ydin, eli Schengenin alueen suojelminen. Siis Danokka. Kiitoksia Roa Danokka. And uh, of course first... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan kiittää herra Kuelioa paitsi tästä mietinnöstä ylipäätään hänen toiminnastaan parlamentin oikeuksien puolesta, eh, mitä päätöksenteko prosessiin tulee. Hän on puolustanut meitä neuvostoa vastaan. Ja nyt eh, käydään kiinni asioihin, jotka ovat meille hyvin tärkeitä. Me katsomme, että arvioinnin tulee toimia niin ennen kuin jälkeenkin Schengen-muutosta ja on hyvin tärkeää muistaa tietosuojasäännöt ja sitten tässä on myös näitä teknisiä muutoksia, jotka liittyvät pikemminkin komitologiaan. Mitä meidän tarkistuksiimme tulee ja esittelen tarkistuksiin, niin esittelen tarkistuksista monia voimme tukea, mutta tiettyä selvennystä kaipaisimme Ensimmäinen kysymyksemme. Kenen tulisi osallistua paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin, jotta voidaan nähdä sisärajojen mm, tilanne? Ovatko mukana ainoastaan komission edustajat vai onko mukana myös asiantuntijoita, joita jäsenvaltiot ovat lähettäneet? On luonnollisesti tarpe ottaa mukaan jäsenvaltiot tähän työhön ja Schengenhan luonnollisesti perustuu kahdenväliseen luottamukseen, molemminpuoliseen luottamukseen, mutta miten tämä valvonta, tästä valvonnasta saadaan todella tehokasta? Sitten toinen kysymys. Kriteerit, jotka eivät täysin liity Schengenin säännöstöön, kuten esimerkiksi korruptio, järjestäytynyt rikollisuus, Tulisiko ne ottaa mukaan tähän arviointiin? Kokemustemme mukaan, kokemukset joita saamme Bulgariasta ja Romaniasta, tiedämme, että ähm, useat jäsenvaltiot tällaisiin kriteereihin viittasivat ilman mitään oikeusperustaa. Ja ymmärrämme nämä oikeutetut huolet äh, näissä jäsenvaltioissa, mitä tulee ulkorajojen valvontaan, mutta meillä tulisi kyllä olla selkeät ennakoitavat mekanismit, jotta voidaan uusia kriteereitä ylipäätään ottaa käyttöön. Kolmanneksi, tulisiko rajavalvonnan uudelleenkäynnistämisen johtaa rangaistuksiin. Jälleen tarvittaisiin selkeät säännöt ja miten pitkään rajavalvonta voisi jälleen olla käynnissä ja minkälaista menettelyä tätä varten tarvittaisiin ja miten tämä väliaikainen rajavalvonta taas sitten poistettaisiin. Ja lopuksi, tämä nyt ei ole kysymys, tämä on huomio. Vihreässä ryhmässä uskomme, että vain todelliset vaarat voisivat olla syynä rajavalvonnan uudelleenkäyttöönottoon, siis viimeisenä keinona. Ja näiden nämä toimien tulee sitten olla välittömiä eikä mitään hypoteettisia. Uskomme, että siirtolaiset tai turvapaikanhakijat eivät tällainen uhka ole. yhtäläinen uhka ovat korruptoituneet rajavalvojat. Ja lopuksi Toteaisin, että toivon, että lähitulevaisuudessa esittelijä voisi tehdä jotain kompromissitarkistuksia, jotka ottaisivat huomioon huolen aiheemme ja antaisivat asiaan vielä selvennystä. Ja uskomme, että yhteistyö tulee olemaan menestyksekästä ja näin sitten saadaan annettua teille jatkoneuvotteluihin neuvoston kanssa voimakas mandaatti. Hyvä. Norka Um, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olin tässä varjoesittelijän puolesta käyttämässä puheenvuoroa. Hänen jo, hän joutui palaamaan valitettavasti Lontooseen. Sanon nyt muutamia sanoja hänen puolestaan ja omasta puolestani. Uskon, että nyt on sellainen hetki, joka on hyvin mielenkiintoinen. Kuten kiinalainen sanonta sanoo, on mukava elää mielenkiintoisina aikoina, mutta välillä ajat ovat liian mielenkiintoisia. Schengenissä elämme todellakin tällaisena hetkenä nyt. Olen hyvin tyytyväinen, että meidän esittelijämme on herra Carlos Coelho tässä asiassa, sillä luotan hänen, luotan hänen tapaansa tehdä asioita ja hänen tapaansa neuvotella. Ja olen sitä mieltä, että hänen kanssaan olemme oikeilla jäljillä. Nyt tällä hetkellä me haluamme itse asiassa varmistaa sen, että säilytämme Schengenin. Se on niin loistava saavutus Euroopan unionilta ja niin loistava saavutus Euroopan unionin kansalaisille ja liike-elämälle. Meidän ei pitäisi monimutkaistaa Schengeniä sellaisilla asioilla, jotka itse asiassa vesittäisivät koko voiman, joka Schengenillä on ja jonka se on jo saavuttanut. Eli nämä arviointimekanismit, me halusimme niiden avulla saavuttaa sen, että etenemme sellaisella tavalla, että säilytämme sen, mitä on jo saavutettu Schengenin suhteen. Meidän ei tule kääntyä toisiin mekanismeihin Toivon, että sellaista ei tapahdu, mitään lisäyksiä. Me täällä parlamentissa teemme tämän arviointimekanismin suhteen töitä ja teemme töitä myöskin rajakontrollien suhteen ja tämän pitäisi olla riittävää. Me haluamme kattaa sen, mitä pitää kattaa näissä asioissa. Eli mitä tulee tarkistuksiin, joita on esitetty, joita monet kollegat ovat esittäneet. Henkilökohtaisesti, eli nyt en puhu Saran puolesta, sillä hän esitti tarkistuksen, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että neuvottelujen aikana kompromissitarkistuksen suhteen me ehkä muutimme hiukan, mutta säilytimme nyt sisällön, mitä tuli hänen tarkistukseensa liittyen korruption vastaiseen taisteluun ja muihin mekanismeihin, mutta emme halunneet viitata erityisiin maihin. Se ei ole tärkeää mielestäni. Eikä se ole reiluakaan. Me voimme säilyttää sisällön, vaikka emme viittaisi niihin tässä tilanteessa. Toisaalta, kun ajatellaan, kuinka me tulemme tekemään arviointia, monet tarkistukset itse asiassa tähtäävät siihen, että muita elimiä otetaan mukaan. Europol erityisesti tässä ongelma on se, että pitää tietää, kuinka me haluamme ottaa heidät mukaan. Sillä meidän mielestämme komission alkuperäinen teksti, jossa sanotaan, että komissio voi turvautua euro Polin, Frontexin ja muiden oleellisten tahojen tukeen ja pyytää niitä osallistumaan työhön. Tämä on mielestäni, tämän pitäisi riittää. Me emme tarvitse mitään lisämekanismia. Tämä aiheuttaisi lisää byrokratiaa aivan valtavan paljon koko arviointimekanismiin ja me haluamme välttää sitä, jotta meillä olisi yksinkertainen tehokas arviointimekanismi, joka olisi toteutettu ja joka voisi todellakin taata, että teemme sen, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta tämä Schengenin sopimus olisi vielä tehokkaampi kuin se oli ennen. Ja mitä tulee muihin tarkistuksiin, luonnollisesti tulemme eh, tapaamaan uudelleen ja neuvottelemaan esittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia Renata. Näette Carlos, että olemme kaikki samaa mieltä Renatan kanssa, että olette tehneet loistavaa työtä Schengenin suhteen. Rouva Nadjetova. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да започна с това да благодаря на докладчика господин Коелю. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Koelioa hänen erittäin hyvin argumentoidusta mietinnöstään. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että Schengenin säännöstöä ja tätä keskustelua tarvitaan. Se on yksi Euroopan unionin suurimmista menestyksistä, nimittäin liikkumisen vapaus. Tämä mietintö osoittaa, kuinka tärkeää meillä on pitää kiinni näistä tavoitteista ja olla luovuttamatta ja palaamatta taaksepäin. On säilytettävä vapaa liikkuvuus Euroopassa. Tästä syystä edellytään vahvistettua roolia Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti voi toimia niin, että taattaisiin lisää avoimuutta ja kansalaisten parempaa osallistumista. Ne jäsenvaltiot, joilla on vaikeuksia säännöstön soveltamisessa tarvitsevat apua ja tämä on erittäin hyvä. Näin jäsenvaltiot voivat täyttää velvollisuutensa. Haluaisin kiinnittää huomiota kolmeen keskeiseen asiaan. Olen erittäin tyytyväinen, että ne ovat jo Koelion mietinnössä mukana. Haluaisin mainita nämä käynnit ja tarkistukset ennen operaation aikana ja sen jälkeen. Kunkin jäsenvaltion on pidettävä kiinni samoista standardeista ja valtiota on käsiteltävä samalla tavalla. Tapa, jolla paikan päällä tehdyt käynnit tehdään, eh, on oltava puolueeton samanlainen kaikille. Siksi riskin arvioinnin on oltava todellista, eikä se voi perustua hypoteeseille ja olettamuksille, vaan tosiasioille. Näin voitaisiin lisätä Schengenin mekanismin oikeutusta tarkastuskäyntien aikana, kuten täällä on sanottu, vastuuvirastojen osallistuminen on hyvin määriteltävä. Se merkitsee, että tarvitaan luentelo näistä virastoista Europol, Eurojust, Frontex, niin että mainittaisiin ne virastot, jotka, joista tulee osallistujia asiantuntijajoukkoihin ja heidän mandaattinsa on määriteltävä tarkkaan niin, että päällekkäisyydet vältetään ja voidaan välttää myös lisävaatimukset, joita tietyille jäsenvaltioille voitaisiin langettaa. Uskon, että jäsenval- ne ohjelmat, joita jäsenvaltioiden on käyntien jälkeen esitettävä, on koordinoitava. Komission kertomus voi käsitellä useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota. Se voi koskea koko yhteistä rajaa ja on aivan luonnollista, että eri jäsenvaltioiden toimintaohjelmat koordinoidaan keskenään. Näin valtiot voivat toimia yhtä aikaa ja olla tehokkaampia. Lopuksi vielä haluaisin esittää joitakin kysymyksiä koskien tarkistusta 87 esittelijältä. Ne koskevat sanktioita ja mahdollisuutta ottaa käyttöön osittain tai kokonaan rajavalvontaa sisärajoilla. Haluaisin, että esittelijä kertoisi, mitä tarkoittaa tällainen osittainen rajavaltio, valvontaa sisärajoilla. Mitä ovat nämä erikoisolosuhteet, joilla voidaan perustella tällainen valvonta ja mikä, minkä varmistaa sen, että tämän kuuden kuukauden enimmäisaikaa ei venytetä. Makovei. Kiitoksia Monika Makovei. Chair and thank you, Carlos. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Carlos tästä mietinnöstä. Puhun lyhyesti. Tein joitain tarkistuksia, jotka liittyvät korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisiin toimiin Ja kun äh, tätä mekanismia nyt ollaan uudistamassa, niin pohjanahan on ja koko EUn ytimenä on keskinäinen luottamus ja se luonnollisesti on myös koko Schengenin alueen perusta. Äh, luottamus äh, integriteettiin sekä korruption torjuntaan ovat myös asian keskiössä. Ja Öö, meidän on voitava luottaa tähän. Minun tarkistukseni liittyvät kaikkiin jäsenvaltioihin, nämä eivätkä kohdistu mihinkään tiettyihin jäsenvaltioihin. Ja jos me nyt katsomme tilannetta, öö, niin kyllä korruptiota on muissakin kuin vain parissa kolmessa jäsenvaltiossa. Uskon vahvasti, että Tämä on paitsi Romanian kansalaisten kanta, sanon tämän romanialaisena, mutta myös Euroopan kansalaisten kanta, korruption torjuntaa ja luottamus unionin ja Schengenin alueeseen liittyvät yhteen. Komissiohan on hyväksynyt tiedonannon ja päätöksen korruption torjunnasta ja ensimmäistä kertaa se määrittelee politiikkaa unionin tasolla korruption kitkemiseksi ja näin ollen tunnustaa, että korruptio on unionin tason ongelma. Ja jos katsoo tätä korruption torjunta tiedonantoa, niin vuosittain kustannukset arvioidaan 180 miljardiksi euroksi, siis vuositasolla korruption kustannukset. Ja tämä luonnollisesti myös vaikuttaa kansalaisiimme. Neljä viidestä kansalaisesta katsoo, että korruptio on suuri ongelma. Lopuksi viittaisin äh, sopimuksen artiklaan 83, joka määrittelee korruption vakavaksi rikokseksi. Ja tällöin Euroopan unioni voi ottaa käyttöön pakollisia toimia. Nyt palaisin ainakin tarkistukseen yksi, tai tarkistuksen, jonka tein kohtaan yksi, eli keskinäinen luottamus on Schengenin alueen ydinasia, ja muun muassa poliisiyhteistyö, oikeuslaitosten yhteistyö liittyvät tähän asiaan. Ja järjestetyn rikollisuuden torjunta kahdeksassa kol- kolmessahan se määritellään rajat ylittäväksi rikollisuuksi. Herra Ilcho. Благодаря, госпожо председател. Аз искам, може би, изненадващо за какъв беше случая в... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Toistan ehkä joitakin kollegoja, mutta haluaisin muistuttaa Albanian tapauksesta edellisen hallituksen ähm, vallan päättyessä. Muistatte niitä pelkoja, että kaikki albanialaiset lähtisivät muualle Eurooppaan, ja näinhän ei tapahtunut. Äh, meillä oli suuria ongelmia, sisäongelmia Albaniassa, mutta mitään tällaisia suuria maahanmuuttoaaltoja ei tapahtunut. Albanialaiset eivät kaikki tulleet Eurooppaan. Aivan yksinkertaisesti siksi, että talous kehittyy melko vakaasti tuossa maassa ja te olette huomanneet, että kaikki nämä pello, pelot ja huolet siitä, että albanialaiset valtaisivat koko Euroopan, olivat perättömiä. Ja kun otetaan huomioon nämä viimeiset kehitysaskeleita, joita Schengenin alueella on tapahtunut. Haluaisin muistuttaa, että nämä paniikit ja pelot ovat melko usein tapahtuvia. Haluaisin onnitella herra Koloa hänen mietinnöstään. Häntä pitää onnitella. Ja hänen pitäisi saada palkintokin, koska hän puolustaa tässä tervettä järkeä ja kylmäverisyyttä. meidän ei pitäisi pelätä katastrofeja sen jälkeen, kun Romania ja Bulgaria pääsevät Schengen-alueeseen mukaan. Vielä vähemmän, koska viime päivinä on tehty toimia, jotka tulevat olemaan hyvin hyödyllisiä ja tehokkaita tulevaisuudessa. Minä olen sitä mieltä, että parlamentin pitää saada tietoa sekä komissiolta että neuvostolta ja sellaisilta virastoilta kuin Europol ja Eurojust. Tietoa pitäisi saada hyvin, ei jatkuvasti 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä tämä välttäisi kaikenlaista spekulaatiota. Me olemme viime raporteissa nähneet kummallisia toteamuksia Romaniasta ja Bulgariasta. Ne eivät perustu minkälaisiin tosiasioihin tai arvioihin tai vakavasti otettaviin tutkimuksiin. Ehkä tutkimuksia on olemassa, mutta nyt näiden virastojen raporteissa ei mitään viittauksia tutkimuksiin ole olemassa on Erikoissa, kun puhutaan uudesta latinalaisen Amerikan kokainin reitistä, jolla se tulisi Eurooppaan. Onko tällaisesta mitään todisteita? Onko todettu, että nämä aineet kulkisivat Romanian ja Bulgarian kautta? Ja kuka tähän toimintaan sitten oikein osallistuu todellisuudessa? Mitään muuta kuin spekulaatioita ei ole olemassa ja erilaisia huolia, jotka eivät perustu minkäänlaisiin tosiasioihin. Minä olen sitä mieltä, että parlamentin pitää saada hyvin yksityiskohtaisesti tietoa ja meidän pitää olla hyvin tarkkoja, ottaa huomioon kaikki asiat, jotka koskettavat Schengenin aluetta. Hyvin usein Europolin, Eurojustin ja Frontexin raportit kirjoitetaan sellaisella kielellä, joka on erittäin teknistä ja ammattimaista. Ja on vaikea ymmärtää tämän tyylin takaa, mitä oikein tapahtuu tällaisessa tilanteessa. Ihmiset haluavat osoittaa joko solidaarisuutta kollegoiden kanssa tai sitten osoittaa pettymystään näitä samoja kollegoja kohtaan. Miten voisimme sitten selittää, että kun Frontexin tai Europolin kollegat vierailevat Bulgariassa, me saamme aina tällaisia ystävällismielisiä arvioita ja lahjoja vaihdetaan ja sitten kun meillä on ministerikokous, niin hyvin jyrkästi arvostellaan näitä kahta maata. Eli me haluaisimme tässä olla hyvin tarkkoja tässä prosessissa. Me pitäisi olla hyvin, hyvin varovaisia, sillä tämä on hyvin varova- vaikea asia. Anna nyt puheenvuoron takaisin esittelijälle. Olkaa hyvä. Schengenin alueella ei ole mitään hätämekanismia sellaista tilannetta varten, jossa jäsenvaltio ei täytä kriteerejä. Tämä on ongelma, joka vaikuttaa Schengenin uskottavuuteen. Rajavalvonnan palauttaminen on seikka, jonka minkä tahansa jäsenvaltio voi nyt tehdä ilman yhteisön hyväksyntää. Tämä merkitsee, että tarvitaan yhteisöllinen mekanismi rajavalvonnan palauttamiseksi poikkeustilanteessa rajavalvonnan palauttaminen pitäisi olla viimeinen sanktio. Ja mikäli ainoastaan siinä tapauksessa, missä avunkaan kautta jäsenvaltio ei voi paikata puutteita kuudessa kuukaudessa. Tässä haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää Frontex ja, ja eurooppalainen rajavalvonta joko on Neuvoston olisi tehtävä päätöksiä, että komission ehdotuksesta on määrä enemmistöllä. Tässä asiassa komission rooli on erittäin tärkeä. Se koordinoi arviointiohjelmia. Arviointiohjelmat on, olisi analysoitava yhteistyössä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden sekä Euroopan parlamentin edustajien kanssa. Tarvitaan rahallista kompensointia niille maille, joihin eh, joihin vaikuttaa valvonnan palauttaminen. Mitä sitten tulee valvonnan laajentamiseen? Näin voitaisiin tehdä, mutta kriteerit olisi ensin otettava mukaan Schengenin säännöstöön. Eh, Carlos Coelho, to sum up the debate. Eh, Anna nyt teille puheenvuoro. Voitte tehdä yhdenvenon tästä keskustelusta, Rakolo. I think are very common cons- Kiitos puheenjohtaja. Tässä huolenaiheet ovat yhteisiä. Avoimuus, parlamentin parempi mukaanotto. Nämä ovat todella kysymyksiä, joista voimme olla täysin yhtä mieltä. <clears throat> Toiseksi äh, Tämän itse asian suhteen lähtökohta on meille kaikille sama tunnustimme, että nykyinen Schengenin säännöstön arviointimekanismi ei toimi kunnolla. Se ei toimi kunnolla, koska analyysi, koska tämä vertaisanalyysi ei toimi. Kriteerit eivät ole olleet aina samat, kun analyysejä on suoritettu. Ja tästä ei ole arviointijärjestelmän suhteen tehty mitään johtopäätöksiä muuten kuin hakijamaiden kohdalla ja, tai ehdokasmaiden kohdalla. Ja LIBE-valiokunta katsoo, että me emme hyväksy tällaista kahtalaista standardia, että ehdokasmaita koskee yksi järjestelmä ja nykyisiä eh, Schengen-alueen jäseniä toinen. Tästä syystä tarvitaan yhteiseurooppalainen järjestelmä, jonka johtajuuden tulisi olla komission käsissä. Jotkut kollegat täällä jo ovat puhuneet keskinäisestä luottamuksesta. Ja eh, luonnollisesti tästä syystä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden tulisi olla mukana järjestelmässä. Tarvitaan eurooppalainen lähestymistapa, johon kuitenkin jäsenvaltiot osallistuvat. Jos muutamme järjestelmää tähän suuntaan, lopputulos on hyvä. Saamme aikaan hyvän arviointimekanismin. Jotkut kollegat puhuivat uusista kriteereistä. Kerroin tämän aiemmin. Minä sympatiseeraan kovasti äh, korruption sekä järjestäytyneen rikollisuuden äh, vastaista toimintaa ja todennäköisesti kompromissin saammekin tästä aikaan. Ja tulisi viitata korruptioon sekä järjestäytyneeseen rikollisuuteen siltä osin, kuin äh, ne voivat vesittää Schengenin nykyistä toimintaa, mutta tämän oikeusperustan pohjalta tämän pidemmälle meillä ei ole mahdollisuutta mennä. Ja toinen asia on sitten se, että jos halutaan laajentaa Schengenin alueen määritelmiä, ja minä olen valmis keskustelemaan kollegojen kanssa tästä, laajentaa näitä Schengenin kriteereitä, mutta voimassa olevin laillisin välinein meillä ei oikeusperustaa ole tämän toteuttamiseen. Voimme vain viitata korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen, jos puhu, menemme tämän pidemmälle, menemme oikeusperusta ulkopuolelle. Ja itse asiassa Esimerkiksi mitä tulee aseiden ja huumeiden salakuljetukseen, niin äh, niitähän käsitellään jo äh, Schengeninkin säännösten puitteissa. Joten näiltä osin ja pääasiallisesti ajatellen nyt Monika Makovein, äh, Sarah Ladfordin ja Timothy Kökopin tarkistuksia, varmasti voimme löytää kompromissin tietäen, että tässä on otettava kaksi askelta yhtäältä. Korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus on saatava tähän lakitekstiin siltä osin, kuin ne koskevat Schengenin säännöstä. Ja toisaalta Schengenin säännöstä tulee toisessa ää, laillisessa asiakirjassa laajentaa ää, kattamaan myös uusia kriteereitä. Maria, mitä minä ajattelen, kun puhun osittaisista, osittaisesta valvonnasta, kun nyt puhutaan jostain tietyistä rajoista, niin minä tarkoitan täällä tätä vaikkapa jotain tiettyä osaa rajasta, muutaman kilometrin pätkää esimerkiksi, tai vaikkapa vain satamavalvontaa. Me tiedämme, että ää, ähm, nykyisen Schengenin säännösten ää, äh, maa ja ilma ää, äh, rajavalvonta on toiminut hyvin, mutta ei ää, äh, merivalvonta, jota meidän täytyisi ehkä tarttua ongelmaan siellä, missä se on olemassa. Ja tässä todella osittainen valvonta voi kohdistua niihin alueisiin, joissa ongelmia on. Ja kun puhutaan tästä arviointimekanismista komission johdolla, jäsenvaltiot mukaan ottaen eurooppalaisen lähestymistavan kautta avoimesti asia on käsiteltävä. Mitä tapahtuu, kun ongelma tunnistetaan, kun ongelma löytyy? Jos näin käy, ongelmaan on tartuttava. Ja ensimmäisen toimen, ensimmäisen yrityksen tulisi olla auttaa jäsenvaltioita ratkaisemaan tämä ongelma Frontexin, eurooppalaisten välineiden, niiden käytettävissämme olevien, väline, olevien välineiden kautta, joita meillä nyt ylipäätään on. Mutta mitä me teemme, jos ongelma vaan säilyy ennallaan? Ja, no, lepäämmekö sitten vain laakereillamme ja sanomme, että no niin, me yritimme, mutta emme onnistuneet. Käytimme me olevia välineitä mutta näinen ei tietenkään voi olla. Tästä syystä katson, että tarvitsemme sanktioita. Nyt Mutta joka tapauksessa me pyydämme nyt yhteistä päätöstä. Jos yksi jäsenvaltio voi ottaa käyttöön omilla rajoillaan ja rajavalvonnan, niin mikseivät muut jäsenvaltiot sitten voi tehdä samaa päätöstä y- yhteisönä, jos kumppanit pelkäävät ongelmaa jollain rajalla ja toteavat, että ongelmaa ei ratkaistu. Frontexin tuki ei riittänyt, eurooppalaiset välineet eivät riittäneet auttamaan jäsenvaltiota tästä ongelmasta. Todennäköisesti tulisi tehdä toinen päätös ja todetaan, että rajavalvonta on otettava uudelleen käyttöön, koska jos käy niin, että muut eivät luota ulkorajavalvontaan jonkun tietyn jäsenvaltion alueella, niin tällaiseen viimeiseen olen korteen mahdollisesti on tartuttava. Se on todella viimeinen keino. Se on ikään kuin tällainen ase, jolla uhataan, jotta vältyttäisiin vielä suuremmalta ongelmalta. Ja sitten tietenkin demokraattinen valvonta, tämä prosessi on tässä mukana, neuvoston päätöskomission ehdotus, parlamentin neuvo. Kaikkien toimielinten on oltava mukana tässä työssä. Minun mielestäni, jos emme onnistu rakentamaan sellaista arviointimekanismia, joka pohjautuu eurooppalaiseen yhteistyöhön, jossa mukana ovat jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti, ja jonka taustalla on ajatus siitä, että meidän tulee kuunnella. Ja jos arviointi on huono, niin tästä tulee seurauksia. Jos emme tässä onnistu, niin hyvää ratkaisua ei löydy. Rouva puheenjohtaja, Minuutti vielä. Haluaisin kiittää komissiota sen mielipiteestä. Olen samalla linjalla kuin komission edustaja tässä suurimmalta osin. Jotkut tarkistuksista ehkä menevät liian pitkälle, tämän tiedän, mutta tämä on keskustelun pohja ja meidän tulee todella etsiä kompromissia kolmen toimielimen välillä. Sitten vielä ihan viimeinen sana neuvostolle. Ymmärrän, että puheenjohtajavaltion on kerrottava meille neuvoston yhteinen kanta. En nyt salaile sitä, että olen hiukan pettynyt. Jos oikein ymmärsin, neuvosto pysäytti, jäädytti tämän äh, oikeusperusta ongelman äh, vuoksi kaikki muut toimet, äh, eikä keskustele mistään ennen kuin oikeusperusta-asia on ratkaistu. Ja nyt Uskollisena ystävänä toteaisin neuvostolle seuraavaa. Jos neuvosto pyrkii muuttamaan oikeusperustaa, neuvosto tekee virheen kahdesta syystä. Ensinnäkin mikä tahansa uusi laillinen teksti, oikeudellinen teksti Schengenin säännösten arviointimekanismista on hyväksyttävä yhteispäätösmenettelyn kautta uuden oikeusperustan kautta ette saa vastattua jäsenvaltioiden vaatimuksiin. Ja tätä kautta myös ilmapiiri, yhteistyöilmapiiri parlamentin kanssa voi huonontua. Ja toiseksi Yhteispäätösmenettely on jo käynnistetty ja komissio on jo tehnyt ehdotuksen. Minun mielestäni tämä ei ole kunnollista yhteistyötä, lojaalia yhteistyötä että lainsäädäntöprosessin käynnistämisen jälkeen lähdetään yhtäkkiä muuttamaan äh, oikeusperustaa, jotta parlamentilta saataisiin vedettyä matto alta ja parlamentti saataisiin pelattua pois pelistä ja siltä vietäisiin yhteispäätösoikeudet. Näin ei voi olla. Me emme hyväksy tätä. Jos neuvosto haluaa mennä tähän suuntaan. Me vastaamme ja, ja tuomioistuin on luonnollisesti mukana tässä toimessa, joten tällaisia toimia neuvostolta emme kerta kaikkiaan hyväksy. Kiitoksia Carlos, tämä oli hyvin selvää. Me tulemme saamaan oikeudellisen yksikön esittelyn oikeusperustaan liittyen seuraavassa Liben kokouksessa heinäkuussa sitten kuulemme yksityiskohtia. Kiitoksia kollegat osallistumisestanne. Nyt meillä on viimeinen kohta esityslistalla, joka tulee olemaan keskustelu Sepolin kanssa. Kyseessä on keskustelu, jossa jossa oli vastuuvapaan hylkääminen vuodelta 2008 Sepolin suhteen. Ja tämä kuuluu meidän toimivaltaamme. Me olemme kutsuneet herra Banfin, Sepolin johtajan, tänne tänään iltapäiväkeskusteluun. Ja ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, hän on siis tämän instituution uusi johtaja, ilmeisesti suuria muutoksia on tapahtunut hallinnon ja johdon suhteen Sepolissa. Ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, kysyn kollegoilta, onko heillä tarkkoja yksityiskohtaisia kysymyksiä niin, että herra Banfi voisi vastata niihin ja kertoa sitten viimeisimmistä toimista tässä virastossa. Kyllä, kollegat. Rouva Mathieu, haluatteko esittää kysymyksen ensin. Onko mitään muita kysymyksiä? Rouva Mathieu, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, käsittelemme nyt Euroopan poliisiakatemian asiaa. Jatkamme tässä parlamentin työtä budjetin valvonnan alalla. Parlamenttihan kieltäytyi Sepolin vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2008 ensimmäistä kertaa. Euroopan parlamentti hylkäsi vastuuvapauden virastolta ja tästä syystä Sepol on nyt kutsuttu keskustelemaan Libe-valiokunnan kanssa, jotka vastaavat tästä virastosta. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että viraston uusi johtaja on nyt nimetty ja herra Banfi ei ole e, johtaja, joka oli vastuussa virastosta vuonna 2008, ja tämä on tärkeää muistaa nyt. Tukholman ohjelman prioriteettien myötä Sepolin e, tarkoituksena on edesauttaa jäsenvaltioiden poliisivoimien koulutusta. Sillä on tärkeä rooli nyt vapaan turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämisessä Schengenin alueella tarvitaan hyvin koulutettuja poliisivoimia, jotka pystyvät torjumaan rikollisuutta. Nykytilanteessa virasto ei kuitenkaan voi toteuttaa tehtäviään ja toimia tehokkaasti. Sepol on hyvin pieni virasto, 23 henkilöä vuonna 2010 toimii vähän niin kuin eh, virkamiesten sihteeristönä hajallaan ympäri Eurooppaa. Sihteeristö sijaitsee Vauxissa eh, Lontoon eteläpuolella sinne on vaikea päästä ja sinne on vaikea saada pätevää henkilöstöä. Hyvä johtaja, meillä on viime vuodelta käsittääkseni 45 000 euron taksilaskut, mutta voisitte tästä varmaan kertoa lisää. Hallintoneuvoston paisutettu ja siinä valta keskittyy. Eli hallintoneuvostossa jäsenvaltiosta on yksi vai neljä henkilöä mukana. Tämä tekee päätöksenteosta hyvin vaikeaa. Hyvä johtaja, ehdotamme, että rajoittaisitte valtuuskuntien koon kahteen henkilöön, tai minun mielestäni jopa yksikin jäsen riittäisi, riittäisi niin kuin muissakin virastoissa tilanne on johtajan rooli on nyt hallintoneuvoston ja sihteeristön tukahduttama. Sitä pitäisi vahvistaa ähm, vapauttamalla ja hallintoneuvosto tietystä tyistä ja näin äh, te voisitte keskittyä virastona vain toimintaan. Haluaisin vielä puuttua sihteeristön sijaintiin. Se on minulle hyvin tärkeä kysymys, kun ajatellaan Sepolin olemassaolo ylipäänsä. Eikö se voisi olla vaikka Brysselissä, jossa sijaitsee myös Olaf tai tai tuolla rekisteröintivirastossa. Näin voitaisiin edesauttaa yhteistyötä sisä- ja oikeusasioista vastaavien edintä kanssa. Minä en pyri mitenkään kyseenalaistamaan työn johdonmukaisuutta. Sepolle on Libe-valiokunnan erittäin tärkeä, mutta nykytilanteessa teidän virastonne, joka on erittäin tärkeä poliisien voimien koulutuksessa, ei voi toimia tällaisenaan. Te olette tehneet ehdotuksia ja tiedän, että komissio on pohtinut muitakin mahdollisuuksia. Minun mielestäni henkilökohtaisesti Europolin ja Sepolin yhdistäminen ei olisi johdonmukaista. Minusta olisi pikemminkin parempi, että vahvistettaisiin Sepolin roolia ja virastoa ja siirrettäisiin muualle, koska Iso-Britannia tai Bromsey ainakaan ei ole hyvä sijaintipaikka tänä päivänä. Odotan hyvin konkreettisia ehdotuksia. Tiedän, että olette tehneet valtavia ponnistuksia mennein unohtamiseksi, mutta toivon tämän valiokunnan puolesta ja poliisivoimien kouluttamisen puolesta, että eh, virasto kannattaa siirtää muualle. Sen rooli on vahvistettava ja nyt todella odotamme ehdotuksia tänään. Kiitoksia. I, uh, just got, uh, uh, the request. Sain juuri pyynnön komissiolta. He halusivat puheenvuoron ja sitten annan johtajalle puheenvuoron. Thank you very much. Uh, Kiitoksia hyvin paljon. Voin käyttää puheenvuoron nyt. Itse asiassa kysymys Sepolin oikeudellisen tilanteen selvittämisestä on nyt tällä hetkellä siirretty vuoteen 13. Me olemme tekemässä töitä oikeusperustan uudelleen arvioimisen parissa. Ja tämä voisi olla vielä tällaista alustavaa työtä. En salaa sitä, että komissio harkitsee yhä enemmän ja enemmän mahdollisuutta tehdä uusi arvio. Me olemme pyytäneet uutta arviointia, joka tehtäisiin ensi vuoden kesällä. minua rohkaisee tässä esittelijän viesti, joka sanoi, että Sepol on tärkeä virasto, jolla on oma roolinsa ja olen myöskin hyvin tyytyväinen siitä, että meidän saamamme IASSn tiedon mukaan Sepolin nimi on nyt, tai maine on nyt puhdistettu hallinnollisesti. Nyt ajatellaan eh, tämän uuden raportin mukaan, että eh, virastoa johdetaan eh, keskimääräistä paremmin, tai ainakin keskimääräisesti, ja siksi haluaisin herra Banfia tästä hänen työstään onnitella. Hän on hyvin lyhyessä ajassa onnistunut tekemään hyvää työtä tämän viraston eteen. Komissiolla on suuria toiveita, mitä tulee Sepolin ja poliisikoulutukseen yleensä. Me olemme tehneet töitä eurooppalaisen koulutussuunnitelman parissa. Se kuuluu Tukholman ohjelmaan mukaan ja Sepolilla on siis hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä rooli täytettävänään. Ja nyt kun se on puhdistanut hallinnolliset ja taloudelliset ongelmansa, se on tilanteessa, jossa on juuri oikea hetki pohtia, minkälaista poliisi, politiikkaa tarvitsemme tulevaisuudessa. Kaikki ovat sitä mieltä, että Euroopan unioni tarvitsee tulevaisuudessa tällaista. Meillä on monia instituutioita ja virastoja, mutta on tärkeää, että ihmiset, jotka käyttävät niiden palveluja, tuntevat nämä instituutiot ja virastot. Meillä on ongelmia, meillä on nyt ongelmia luottamuksen suhteen. Eli poliisien koulutus on hyvin tärkeä kysymys Euroopan unionissa tällä hetkellä. Se on hyvin tärkeä kysymys, joka on näiden vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kysymyksien sydämessä. Eli kun kaikki nämä asiat säilytetään mielessä, voimme pohtia sitä, että nyt kun virasto on kunnossa, nyt kun sillä on selkeä rooli ja nyt kun se on tehokas hallinnoltaan ja tasapainossa hallinnoltaan, onko oikea tullut pohtia sen liittämistä Europoliin ja kaikkia niitä seurauksia, joita tästä voisi seurata. Tämä on kysymys, jota halusin kysyä teiltä kaikilta. Olen sitä mieltä, että olisi omituista, että nyt kun onnittelemme tätä virastoa hyvästä työstä, ajateltaisiin, että olisi oikea hetki ryhtyä suureen hallinnolliseen uudelleenjärjestelyyn, sitä paitsi Europolhan ei halua tätä yhteen liittämistä itsekään. Erityisesti kun pidetään mielessä, että vaikka tämä olisi hyvä idea, vaikka minä kyllä suoraan sanottuna sitä epäilen, parlamentin pitäisi myöskin tietää, että on olemassa ongelmia, jotka liittyvät siihen, että virastoja liitetään toisiinsa. Tätä ei tehdä noin vain. Jos me teemme näin, meillä tulee olemaan monien vuosien ajan haasteita. Se on jotakin, mitä ei voida tehdä muutaman kuukauden aikana. Tämä tulee vaatimaan monia vuosia, vaikka kaikki 27 jäsenmaata olisivat yhtä mieltä, vaikka todennäköisesti ne eivät edes ole yhtä mieltä. Eli minä itse olen tässä sitä mieltä, että meidän olisi hyödyllisempää keskittyä siihen, kuinka voisimme tukea ja voimistaa Sepolin toimintaa tulevaisuudessa ja antaa sille resursseja ja sellaisia rakenteita, joita se tarvitsee ja erityisesti niin, että se voisi tarjota niitä koulutusresursseja, joita Euroopan unioni tarvitsee. Sitten vielä sana liittyen siihen, mitä esittelijä tässä äsken mainitsi. Sepolin sihteeristön antaman tiedon mukaan ei ole olemassa mitään ongelmia, jotka liittyisivät ihmisten palkkaamiseen tähän virastoon. Tällä hetkellä näin ei ole. Tilanne ei ehkä miellytä kaikkia, mutta on Totta, että se miellyttää muutamia, toisia ei, mutta mitään ongelmia käytännössä rekrytoinnissa ei tällä hetkellä ole Sepolissa. He ovat saaneet kaikki virkansa täytettyä, kaikki vapaana olleet paikat täytettyä, tai sitä tehdään, ja minä pohdin, että onko tämä todella oikea ongelma. Ja tässä oli kaikki, mitä minulla oli sanottavana. Kiitoksia paljon huomiostanne. Kiitoksia komissiolle. Yksi kollega halusi puheenvuoron ennen kuin annan puheenvuoron Sepolin johtajalle. Monika Makuli, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos. Haluaisin sanoa joku sen sanan Sepolista, Europolista kuulin, mitä komissio sanoi tänään. Haluaisin muistuttaa, että vuosittaisessa toimintakertomuksessaan 2009 todettiin, että komissio ehdotti, että Europol voisi ottaa Sepolin toiminnan kontolleen. Ei tästä nyt kovin paljon aikaa ole. Ja nyt tätä sitten vastustetaan. Ei tässä nyt muutenkaan pyritä muutamassa kuukaudessa toimimaan. Me haluamme parantaa tehokkuutta ja kustannustehokkuutta Haluaisin sitä joitain viittauksia monivuotiseen toimintakertomukseen 2011-2014. Ja tässä vielä painottaisin, että monivuotisen toimintakertomuksen selkeyttä niin sisäinen tilintarkastus kuin Euroopan parlamenttikin ovat kritisoineet. Ei se nyt niin ole, että tässä on lähdetty käynnistetty uusi hallinto ja asiat ovat muuttuneet ja tässä nyt voidaan vain antaa korkeita arvosanoja. Haluaisin vastauksia tähän. Eli monivuotisen toimintakertomuksen 2011-2014 selkeyteen liittyen. Lisäksi vielä odotamme tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuskertomusta. Itse muuten olen 2010 virastojen vastuuvapaudesta vastaava esittelijä, joten asia kiinnostaa minua tästäkin syystä. Ja sitten vielä viimeinen asia, miksi meidän tulisi harkita ja miettiä tätä sulauttamista. Sitähän on pitkään keskusteltu, mutta eikö nyt jossain vaiheessa sitten tulisi saada jo tuloksiakin. Minä puhun tämän puolesta kaikki tarpeelliset toimet huomioon ottaen. Tämä on varmasti paras tapa saada aikaan te- kustannustehokkuutta. Eh, ja näin voitaisiin näitä rakenteellisia heikkouksia myös eh, korjata. No niin, en sano tästä sijainnista enää, mitä siitä on jo puhuttu. On hyvin eh, vaikeaa pienenä yksikkönä käsitellä näitä monimutkaisia, paljon aikaa vieviä prosesseja, jotka liittyvät komission sääntöihin, henkilöstösääntöihin ja niin edelleen. Ja jos 2010 tilannettakin katsotaan, niin nähdään, että vakavia virheitä on tehty esimerkiksi henkilöstön rekrytoinnin suhteen ja pienessä yksikössä näitä korjauksia on hyvin vaikea toteuttaa. Sitten vielä viimeinen asia. Mielestäni se poliisin luottaminen Europoliin olisi erittäin myönteistä. Sillä olisi monia etuja, vaikka lyhyellä aikavälillä tällainen sulattaminen maksaakin, niin äh, pitkällä aikavälillä se johtaa moniin myönteisiin vaikutuksiin, kuten kustannusten alenemiseen ja niin edelleen. Ja muistuttaisin vielä, että just on Den Haagissa. Enkä tässä nyt puhu mistään äh, ensi kuussa toteutettavasta asiasta, vaan pitkästä prosessista, joka tulisi käynnistää riittää perustellusti. Thank you, Monika. Kiitoksia, Monika. Me kuuntelimme eri mielipiteitä ja kommentteja. Nyt annan Sepulin johtajalle puheenvuoron. Ja haluaisin myöskin onnitella teitä ne, joita olette onnistunut tekemään hyvin lyhyessä ajassa, kuten komission edustaja jo sanoi. Nyt teillä on puheenvuoro ja olemme hyvin kiitollisia siitä, että tulitte tänne tänään vastaamaan näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Parlamentin arvoisat jäsenet, aluksi haluaisin ilmaista kiitollisuuteni siitä, että olette kutsuneet minut tänne ja antaneet mahdollisuuden puhua äh, Euroopan poliisiakatemiasta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen saanut Libe-valiokuntaan kutsun. Olen äh, kont valiokunnassa ollut jo vierailemassa. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin sanoa, on se, että viime vuonna helmikuun puolessa välissä, kun astuin virkaani, olin sitä mieltä, että perintöni oli hyvin monimutkainen ja vaikea hallinnollisesti. Minun täytyi selvittää kriisi, tilanne, jotta voisin todellakin taata oikeuden ja taata hyvän hallinnon. Vaikeus tässä oli se, että Euroopan poliisiakatemia ei ollut hyvässä tilanteessa. Aikaisempi hallinto oli ollut toimivaa Tämä on hyvin selkeä. Siitä on paljon tilanteita. Eli ähm, viime vuonna meillä oli kriisihallinto tilanne ja Euroopan poliisiakatemia tietenkin tässä tilanteessa menetti luottamuksen ja minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä prioriteetteja, jota poliisiakatemilla voi olla. Saada luottamus takaisin. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen tosiasiaan, että ne henkilöt, jotka aiheuttivat kaikki nämä vaikeudet ja ongelmat, joita on ollut, eivät ole tällä hetkellä Euroopan poliisiakatemian palkkalistoilla. Tällä hetkellä minulla on 37 kollegaa, meillä on 26 väliaikaista virkaa ja sitten meillä on myöskin 35 kollegaa, jotka ovat eri jäsenmaissa. Sepol-verkosto rahoittaa heidän työnsä. Haluaisin kertoa teille, että Sepol on laillinen säännöllinen ja toimii. Tätä tukee tehty arviointi- ja auditointityö viime vuonna. Me teemme tilintarkastustoimio istumen kanssa tilintarkastuksen ja he eivät löytäneet mitään epäsäännöllisyyksiä tai laittomuuksia. Samaan aikaan sisäinen auditointipalvelu teki tilintarkastuksen vuosittaisista toimintakertomuksesta ja he totesivat, että Sepolin johto ja hallinto toimeenpanee tässä toimivaltaansa oikein. Minä halusin taata Sepolin toiminnan koko kaikkien alojen läpinäkyvyyden ja siksi olen tarjonnut teille tätä raporttia. Myöhemmin viime vuonna teidän pyynnöstänne tilintarkastustuomioistuin teki tilintarkastuksen kaksi itse asiassa ja yksi niistä kosketti suunnitelmien toimeenpanoa ja he tulivat samanlaiseen tulokseen kuin sisäinen tarkastus. Tässä on ohjelmat oikein toimeen pantu. Tämän lisäksi tänä vuonna tehtiin toinen tilintarkastus vuoden 2010 tileistä ja hankinnoista ja sitten työllisyyskuluista ja haluaisin sanoa, että näiden tilintarkastustoimenpiteiden tulokset olivat loistavia, mitään huomautuksia ei ollut, mitään rikkomuksia ei käynyt ilmi, mitään ö, kritiikkiä ei saatu. Sepol on täyttänyt kaikki lailliset sitoumuksensa ajoissa. Ja tämän lisäksi Euroopan ombudsman kävi läpi Sepolin nettisivut ja tarkasteli niiden äh, läpinäkyvyyttä ja totesi, että tämä web-sivu oli hyvin käyttäjäystävällinen, tarjosi kaikkia tietoja ja oli läpinäkyvä. Ja tietenkin tämä seuraa sitä parlamentin oikeutettua toivoa, että läpinäkyvyyttä lisättäisiin ja tämän vuoksi me olemme kasvattaneet budjettiemme koskettamaan vain nykyisiä hankintoja niin että kaikki voivat päästä tietoon käsiksi, mitä tulee näihin hankintoihin, mitä tulee sitten neuvoston päätöksiin, jotka ovat perustaneet tämän poliisiakatemian. Äh, viideltä vuodelta on tehty raportti ja se on annettu äh, neuvoston eri työryhmille. Tämä raportti sisälsi seitsemän suositusta ja olen hyvin tyytyväinen voidessani sanoa, että kaikki työ komission artikla 36 totesivat viime vuoden arvioinnissa ja totesivat viime vuoden arvioinnissa, että nämä kaikki seitsemän suositusta on toimeenpantu. Olen pahoillani, että huono hallinto on varjostanut meidän ylin toimintaamme ja sen hyviä tuloksia. Minä toivon todellakin, että pian tulee sellainen aika, että me pääsemme taas saavuttamaan parlamentin luottamuksen ja että me voimme keskittyä meidän toimintamme ytimeen. Voisin puhua hiukan tästä siirrosta. Tietenkin tämä siirto meidän virastomme sijainti on poliittinen päätös, eli tietenkin päätös pitäisi tehdä ministeritasolla. Yksi asia on erittäin tärkeä ottaa huomioon. Ei pidä paikkaansa, että suuri osa Sepolin vapautuneista viroista liittyisi siihen, että toimintapaikkaa olisi siirretty. Minun täytyy sanoa, että jokaista vapaata paikkaa kohti on hakenut yli 20 äh, henkilöä ja hiljattain sain erästä paikkaa kohti 90 hakemusta ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että päteviä kandidaatteja joissain tapauksissa oli niin paljon, että voimme tällaisen varalla ololistan laatia, sillä enemmän sopivia kandidaatteja ori per vapaa virka kuin näitä virkoja. Ja mitä tulee sitten hallintoneuvostoon ja tilintarkastus min haluaisin sanoa hyvin nopeasti, että tilintarkastajien kanssa, siis tilintarkastustuomioistuimien tai sisäisen tilintarkastuksen suhteen, lähestymistapa on ollut hyvin kriittinen, mutta minä ymmärrän parlamentin turhautumisen. Vuodesta toiseen olemme kuulleet, että jotakin tehdään ja tehdään, mutta sitä ei ole sitten tehty. Ja nyt olen tyytyväinen voidessani sanoa, että vihdoin on saatu asioita aikaan. Äh, kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua teille ja tietenkin olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Banfi. Kiitoksia hyvin paljon, herra Banfi. Kiitoksia tästä hyvin tarkasta yksityiskohtaisesta esityksestä, ellei muita puheenvuoropyyntöjä tule. Me onnittelemme teitä jälleen kerran siitä työstä, mitä olette tehneet. Näin lyhyessä ajassa mielestäni tämä on hyvin tärkeää. Se, mitä teette, on tärkeää ja haluaisin kiittää teitä jälleen kerran tästä tiedosta, jota tarjositte. Toivomme teille hyvää onnea jatkoon. Kiitoksia kollegat, tämä oli viimeinen kohta esityslistalla, joten voimme päättää kokouksen. Seuraavat kokoukset ovat 12. ja 13. heinäkuuta. Kiitoksia ja hyvää viikonloppua.